Pitäisikö odottaa, että hän on ensin paikalla? We'll, we'll, we'll interrupt for, for two minutes. Keskeytämme kahdeksi minuutiksi, kunnes, kunnes komission jäsen tulee paikalle.